Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième... Eli sitten käsittelemme Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen. Ja annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia. Kahva. Thank you. Um... Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensinnäkin auttaa aloittaa kiittämällä kaikkia varjoesittelijöitä ja Ranskaa puheenjohtajamaana siitä, että se mahdollisti sen, että toisessa käsittelyssä hyvin nopeasti saadaan sopu aikaan. Asian suhteellisen monimutkainen, koska tässä uudistetaan tai ajantaisestaan EUn sääntöjä, joilla on tarkoituksena suojata kansanterveyttä vähentämällä ihmisten altistumista eläinperäisille farmakologisesti vaikuttaville aineille ja niiden jäämille. Kyse on ilmasmäärin vahvistamisesta. Tässä luodaan turvallisuusrajat ja suurimmat sallitut altistustasot hyväksyttyjen aineiden suhteen ja to- toisaalta kielletään aineet, jotka eivät ole turvallisia tai joiden turvallisuusprofiilia ei ole tieteellisesti todistettu. Kuitenkaan tämä ei yksin auta suojamaan kuluttajia. Kuluttajia suojataan siten, että otetaan tietyt suojaajat käyttöön eläinten teurastamista ja tätä myöskin seurataan korkea turvallisuus pyritään takaamaan siten, että käytetään kaikki olemassa oleva tieto ja mahdolliset muut toimet käyttöön. Saimme sopimuksen avainkysymyksistä. Ensinnäkin se, miten lasketaan tämä altistumistaso yhdelle eläinlajille ja miten tämä sitten mukautetaan muihin eläimiin. Toisaalta jäämien enimmäismäärä, että otetaan mukaan kodeksi alimentariukseen ja kolmanneksi luodaan puitekehyksi, kehykset myöskin kolmasista maista tuodulle elintarvikkeille. Me onnistumme selventämään toimia, joihin täytyy ryhtyä silloin, kun laittomia aineita, luvattomia aineita syydetään joko, löydetään joko EU-ssa tuotetusta elintarvikkeesta tai kolmansien maiden tuotteista. Reference points, points for Action. Niiden avulla voidaan valvoa laittomien aineiden käyttöä uuden tiedon valossa kysymys sen suhteen, pitäisikö luoda enimmäismäärä tai vahvistaa enimmäismäärätä eläinten suhteen. Tässä suhteessa otettiin lupamenettelyissä rahoituskysymykset tai kustannuskysymykset huomioon. Se, että luodaan nämä enimmäismäärät farmakologisesti vaikuttaville aineille, tämä edellyttää erittäin paljon tietoa metabolisista tutkimuksista ja toksikologisista tutkimuksista. Joidenkin vähemmän käytettyjen lajien tai vähem- vähemmän käytettyjen lajien suhteen. Tämä on erittäin kallista, se on kyse pienistä elämääristä ja pitäisistä pienistä käyttäjistä. Näiden enimmäismäärien vahvistaminen on ensimmäinen askel, joka täytyy ottaa, jotta voidaan pyytää lupaa jollekin eläinlääkkeelle silloin, kun on kyse eläimestä, joka, jota käytetään elintarvikkeeksi. Silloin, kun on kyse vähemmän käytetystä eläinlajeista, ja pienistä määristä. Tämä pitäisi nopeasti saada kuntoon sekä eläinten turvallisuuden että ihmisten elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta. Lääkäri, että pyrkivät aina hoitamaan tietenkin sairasta eläintä. Nykylainsäädäntö usein johtaa siihen, että käytetään laittomia lääkkeitä. Ilmaismäärien puuttuminen, puuttuminen myöskin johtaa siihen, että riittäviä suoja-aikoja ei enää käytetä ennen teurastamista. Ja säännöt koskevat joitakin alajia, mutta ei kaikkia eläinlääketieteen puolella tarkastellaan asioita vuoden 1997 jälkeen, kun saatiin kokemusta asiasta, hyväksyttiin tietyt enimmäismäärät ja todettiin, että yksittäisille eläinlajeille ei tarvitse määritellä näitä määriä, koska nämä määrät ovat yleensä identtisiä. Tuona samana vuonna kuitenkin annettiin suuntaviivata. Tiedekomitea antoi vähemmän käytetylle eläinlajille tietyt enimmäisrajat ja todettiin, että tämä koskee kaikkia muita paitsi nautakarjaa, sikoja ja siipikarjaa. Ja tässä salmonille jätettiin ulkopuolelle. Kuitenkin tarkasteltiin märehtiöitä yhtenä ryhmänä, muita eläimiä myöskin yhtenä ryhmänä sitten näette myöhemmin uusia suuntiviivoja riskianalyysien perusteella silloin, kun on kyse eläinperäisistä elintarvikkeista. Tämä oli riskipohtainen laskelmamalli ja yhden eläinlajin suhteen saatuja tuloksia sitten sovellettiin muihin eläimiin. Tämä mahdollistaa sen, että tiettyjä laskelmia te- tehdään kolmen suuren eläinryhmän pohjalta koskien kaikkia eläimiä, joiden metabolismi on suurin piirtein samanlainen. Teksti on edessämme ja se luo oikeudellisen perustan nykyisille laskentamalleille ja tämä myöskin parantaa eläinten terveyttä ja helpottaa eläinlääkäreiden työtä hevoseläimille, joista on kovin kiinnostunut, on omat sääntönsä. Siinä otetaan huomioon niiden terveys ja kliiniset hyödyt siten, että ei ole tarpeellista lisätä tiettyä hevos, hevosille käytettyä lääkettä sallittyneiden listalle, mutta se voidaan silti käyttää, mutta tiettyjä lääkettä annetaan hevosille. Niiden suhteen ei tarvita enimmäisrajoja, mutta kuitenkin kuusi kuukautta ennen mitä lääkkeiden anto täytyy lopettaa. Pyytäisin puhemies mieheltä sitä, että kirjattaisiin pöytäkirjaan eräs seikka, joka liittyy eläinlääketieteeseen asioihin ja niihin keskusteluun käytäviin ku- kuukausina. Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset, herrat, arvoisat edustajat. Tämän lainsäädännön uudistaminen, joka koskee jäämien eh, enimmäismääriä farmakologisista eh, aineista, eh, jotka ovat eläinperua, on tärkeä aloite Euroopan komission kannalta se tähtää siihen, että kuluttajat, kuluttajia suojataan lääkeaineen jäämiltä elintarvikkeissa, ja samalla elinlääkeaineiden saatavuutta parannetaan yhteisössä. Se on myös tärkeä elementti oikeuden ohjelmissa komission tasolla. Neuvosto ja parlamentti ovat 21. päivä viime vuonna tehneet sopimuksen asiasta, joka on pohjana, ollut pohjana neuvoston yhteiselle kannalle. Nyt meillä on siis yhteinen linja sekä neuvostossa, parlamentissa että myös komissiossa. Olen hyvin iloinen siitä, että komissio otti nämä muutosehdotukset sekä Euroopan parlamentista että myös neuvostosta huomioon koska se kuitenkin ne vaalivat ne komission esityksen substanssia ja henkiä. Tiedonannossaan Euroopan parlamentilla 8. tammikuuta tänä vuonna komissio antoi täyden tukensa yhteiselle kannalle. Yhteisen kannan hyväksyminen mahdollistaa nyt sen, että tämä paketti saadaan hyvään päätökseen ennen kuin vaalikausi, parlamentin vaalikausi päättyy päätöksen aikaansaaminen nykyisen yhteisen kannan pohjalta merkitsee niille, jotka ovat elintarvikevalvonnassa mukana ja eläinlääketieteessä mukana, heillä, he saavat paremmat työolosuhteet. Tämä on myös eläinten terveyden etujen mukaista ja se myös tukee kuluttajien terveyttä. Ne, jotka ovat päivittäin tekemisissä sen kanssa, ovat jo pitkään odottaneet tätä ja kärsimättömästi, että saataisiin uusi versio lainsäädännöstä, näistä jäämien enimmäismääristä. Ja minusta olemme riittävästi odottaneet tätä ja voimme olla tähän tilanteeseen nyt tyytyväisiä, että meillä on nyt ratkaisu edessämme. Olen tietoinen siitä erityisestä merkityksestä, mitä, mitä eläinlääkintätieteiden, eläinlääkeaineiden saatavuuteen tulee. Siksi komissio tulee rikmoitta siitä, miten tämä asetus menee eteenpäin näiden jäämien enimmäismäärien osalta niin siitä huolimatta komissio tulee vuonna 2010 esittämään arvioon näistä ongelmista, jotka liittyvät eläinlääkeainedirektiivin soveltamiseen. Ja siinä, missä se on kohtuullista, komissio tulee tekemään adekvaatteja uusia lakiehdotuksia. Aivan erityinen kiitokseni tässä yhteydessä kuuluu esittelijälle Rova Doylille. Ja hän on, hän on todella sitoutunut tähän työhön ja tämä on mahdollistanut sen, että tässä, asiassa on, tässä tärkeässä asiassa on saatu aikaan sopu. Vielä kerran suuret kiitokset teidän hienosta työstänne, Ruva Doyle. En principe, c'est la procédure catchy eyes, mais vu... Nyt on menetty ilman puhelistaa, mutta onko täällä kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Nyt ei tarvitse katsoa noita näyttöjä, ne ovat hiukan väsähtäneitä. Ja periaatteessa minun pitäisi nyt pyytää, että komission jäsen käyttäisi vastauspuheenvuoron, mutta koska kukaan ei käyttänyt puheenvuoroa, haluatteko te vielä täydentää jotenkin? Ei, eli sitten pyydän, että esittelijä tekee loppupäätelmät. Thank you. Um... Kiitoksia. katson täällä papereita, niin no niin. Muistuttaisin vielä, että on yksi tarkistus, jota en voi tukea, koska se loisi oikeudellisen umpikujan. Jos lääkettä voi käyttää, eikä voida tehdä testejä, jotta tietoja voitaisiin saada tällä kaudella. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen yhteistyöstään tällä alalla. Ja me tarvitsemme kiireellisesti sen, että eläinlääkkeen direktiiviä uudistetaan. Tämä on nyt hiukan tilkkutäkki monien ongelmien suhteen. Meillä pitää olla eläinlääkkeitä, jotta voimme hoitaa hyvin monia eläinlajeja. Ja tämä on ollut yhä suurempi haaste viime vuosikymmeninä. Hyvin paljon ponnisteluja on tehty eri tahoilla, esimerkiksi sääntelijöiden, eläinlääkärien taholla – jotta lääkkeitä saataisiin enemmän saataville. Näistä ponnisteluista huolimatta tilanne on edelleen vain pahentunut. Luvanalaisten lääkkeiden saatamattomuus uhkaa eläinten terveyttä ja kuluttajien turvallisuutta ja se luo ongelmia myöskin monille tahoille. Jos eläimiä, annetaan vääriä lääkkeitä tai jos niitä annetaan väärällä tavalla, siitä koituu haittaa eläimille ja kuluttajille. Myöskin tällä on hyvin paljon kaupallisia vaikutteita, ja vaikka jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa maatalouteen heikentävästi, esimerkiksi se, miten siitä pölyttäminen esimerkiksi mehiläisten määrähän on vähentynyt ja ne ovat erittäin tärkeitä eläimiä. Mutta saatavuusongelmalla on vaikutuksia EU:ssa eläinten hyvinvoinnin suhteen, elintarvikkeiden saannin suhteen, mutta se heikentää myöskin EUn kykyä päästä Lissabonin tavoitteisiin ja myöskin maataloudella ja vesitaloudella on nyt vaikeampaa saada investointeja. Eli kiitoksia kaikille kollegoille ja komissiolle yhteistyöstä tämän mietinnön puitteissa. Madame Doyle. Kiitoksia. Äänestys toimitetaan huomenna torstaina. Sitten seuraavien mietintöjen lyhyt esittely. Ensimmäisenä Takkula, maahanmuuttajien lasten kouluttaminen ja esittelijä saa neljän minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä.